viestintäkanavat saataisiin auki. Israel on unionille, Euroopan unionille tärkeä kumppani. Kollegat täälläkin ovat usean otteeseen todenneet, kuinka tärkeää on löytää lopullinen ratkaisu tähän asiaan, päättää tämä konflikti ja luoda alueelle rauha ja tasapaino ja myöskin turvallinen Israelin valtio. EUlla on merkitystä, eh, koska se on riippumaton neuvotteluja silloin, kun ajatellaan näitä Israelin ja Palestin välisiä neuvotteluja. On mahdollista päästä kestävän eh, rauhaan, jos luvataan olla käyttämättä väkivaltaa ja luodaan luottamukselle mahdollisuudet noudattamalla oikeudellisia välineitä. Ja kahden Äh, nämä kaksi valtiota, niiden tulisi voida elää tunnustetuin rajoin rauhallista rinnakkaiseloa. Varsin usein ähm, Israelin on äh, toimintaan on puututtu YK äh, taholta ei Israelin tulisi saada eh, muunlaista kohtelua kuin mitä muut valtiot saavat. Ja EU myöskin rahoittaa tällaista monenvälisyyttä. Kannattaa eh, yrittää pyrkiä siihen, että saataisiin Israelista alueen vahva demokratia. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Areena SDN nimissä. Le Conseil de sécurité réaffirme. Kiitos. Turvallisuusneuvosto sen, että kun Israel on ollut sietokuntia Palestinan alueelle, vuodesta 67 lähtien, mukaan lukee länsi Siellä ei ole mitään perustetta, kyllä se on räikeä kansallisen rikkomus ja se on valtava este sille, että löydetään kahden valtion ratkaisuja, että saadaan globaali kestävä rauha kohta 1, päätöslauselma 2338 neuvostolta vuodelta 2016 siis se. Kansanoikeuden mukaan Golanin kukkulat ja länsiranta mukaan länsi, e, Itä-Jerusalem eivät kuulu Israelille kohta 16, 18. marraskuuta 2019 EUn tuomioistuimen päätöksestä toistalta toisin jatkaa vain näitä viittauksia loputtomiin. Siinä sanotaan, että sitomatut laittomia lista on pitkä tässä yhteydessä. Pompeon ilmoitus 12. marraskuuta on lisäprovokaatiota, vaan mitä meidän pitää tehdä kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, kunnioittaa eurooppalaista oikeutta. Kiitos Rova Mogherini tehdystä työstä. Hän on kunnioittanut kansainvälistä oikeutta, vuonna 67 rajoja, mutta myös kunnioittanut eurooppalaista oikeutta. Mielestäni muistuttaa siitä, että 12. marraskuuta se voittaa EUn ja jäsenvaltiot takaamaan kuluttajille me oikeat tuotemerkinnät, jossa erotellaan palestiinalaisia, israelaisia, sietokunta-alueiden tuotteet. Olemme täällä parlamentissa, te olette komissiosta. Meidän pitää kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, kunnioittaa eurooppalaista oikeutta. Se on tehtävämme ja vastuumme. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Nart Renew-ryhmästä. Gracias, señora presidente. Kiitoksia puhemies. Kansainvälisten suhteiden tärkein seikka ei ole sotilaallinen voima, vaan kaupalliset suhteet. EU pitäisi olla tärkein toimija tässä e, Israel, Palestina konfliktissa, mutta Israel jatkuvasti loukkaa YK päätöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia. Esimerkiksi ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden osalta, siis jo periaatteita, joita näissä sopimuksissa, milloin me vaadimme, että Israel täyttää sopimuksen yhteistyötä, kyllä tarvitaan. Yhdysvallat jättää meidät huomiotta tässä täysin. Jätetään huomiota myös Oslon sopimus ja hyväksytään Israelin siirtokunnat miehitetyillä alueilla. No, meitä ei kunnioiteta, koska me emme itse kunnioiteta, kunnioita itseämme. 25 vuotta miehitystä, 50 vuotta miehitystä on sellainen asia, jota me emme voi hyväksyä. Nyt täytyy ruveta tapahtumaan asioita. Saturi, képviselőtársunk. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Saturi Vihreiden nimissä. Kiitos rouva puhemies, korkea edustaja. Yhdysvallat on kyllä keksimäkaudesta oikeastaan ole hyvä, että Euroopassa on johdonmukaisempia kansallisen oikeuden mukaisesti. Tuomioistuimen päätös toistaa näitä kantoja. Siinä erotellaan Israelissa siirtokunnista, kun ne toimivat länsirannassa Itä-Jerusalemissa ja Kolanin kukkuloilla. Tämä on tärkeää. Tiedämme tämän. Kolonisaatio on todellinen este rauhalle. Vuodesta 1967 alkaen laskemattomaan Itä-Jerusalemia me olemme siirtyneet 16 000 yli 200 000 siirtuntalaisena viime vuodelta, jotka Israelin Now-järjestö on tarjonnut, joten kiitos Euroopalle, joka on pysynyt arvoissaan, mutta nyt Euroopan on aika myös ryhtyä toimiin, pitää saada aikaan konkreettinen rauha. EU on riittävästi puhunut oikeudesta, se pitää nyt soveltaa sitä ja sitä pitää kunnioittaa. Meillä on tähän keinot. Komission pitää varmistaa, että jäsenvaltiot kunnioittavat siirtokuntien tuotteiden merkintöjä ja neuvostolla pitää olla rohkeutta mennä pidemmälle ja saada kansainvälisen oikeus täytäntöpantua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Liitsi sitoutumattomista. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja amerikkalaisen valtiosihden mukaan. Tässä ei olisi loukattu kansainvälistä oikeutta. Euroopan unionin tuomioistuin sen sijaan katsoo, että jos Israelin tuotteita on valmistettu siirtokuntien alueella. Näihin tuotteisiin laitettaisiin erillinen merkintä. Miksi näin ei sitten toimita joidenkin muiden alueiden tuotteiden kanssa? Toiminta on ollut hieman heikkoa Euroopan unioni e, edelleenkin syyttää Israelia, vaikka se on alueen ainoa e, demokratia, vaikka islamin terrorismia vastaan pikemminkin tulisi syyttävä sormi nostaa tulisiko sitten laittaa lisämerkintöjä myös Kyproksen tietyille tuotteille. hyvä puhemies tämä kysymys kuuluu laajempaan kehykseen israelin ja palestiinan neuvotteluista eh, jos tässä tuodaan tiettyjä asioita eteen, niin tämä ei vie rauhaa eteenpäin. Israel on tärkeä kumppani Euroopan unionille, se jakaa samat arvot. Se on tärkeä sekä kaupankäynnin että turvallisuuden osalta. Me tarvitsemme Israelia, se tarvitsee meitä. Tulevat poliittiset prosessit Israelin ja Palestinan välillä, jo EU voi olla tässä vilpitön ja tasapainoinen välittäjä. On tärkeää, että me emme tässä heikennä omaa asemaamme käsittelemällä tätä asiaa väärin. Rauha voidaan saavuttaa Israelin ja Palestinan välillä vain silloin, kun palestinalaiset toimivat yhden legitiimin eh, demokraattisen johdon alaisena. Ja Euroopan ei pidä olla pelkästään maksaja, vaan myös toimia. Näin ollen EUn täytyy käyttää eh, voimansa tässä niin, että saadaan lopetettua UNRA ja pitää päästä eteenpäin tässä loppumattomassa konfliktissa. Kiitoksia. Pyytäisin kaikkia pitämään kiinni puheenajoistansa. Seuraavaksi kollega Andersson QE-ryhmästä. Tänään aion puhua tässä keskustelussa koska tuomioistuin päätti, että jos myydään juomia ja ruokia, jotka on valmistettu laittomissa siirtokunnissa, ne pitää merkitä ja se on alkua kuitenkin. Tämä ei mene tarpeeksi pitkälle. YK erityisraportoija Michael Lenkuish oli oikeassa, kun sanoi, että kaupat tai investoinnit israelaisen siirtokunnin kanssa tarjoavat niille taloudellisia, taloudellista happea jatkaa kasvaa. EUssa emme voi kutsua näitä siirtokuntia laillisiksi ja rauhalle ja saman aikaan antaa niille taloudellista vaurautta. Kauppa heidän kanssaan tekee meistä myös rikollisia. Irlannissa on äänestetty lain puolesta, joka kieltäisi laittomat siirtokunnat, mutta kuitenkin lainsäädäntöä estetään jatkossakin. Jäsenvaltiot, mukaan lukien Irlanti, tukevat mukamas kahden valtion ratkaisua, mutta eivät tunnusta Palestinan valtiota – tässä epävakaa toiminta sen kuin jatkuvan vaarallinen politiikka. milloin puolitoista minuuttia puheenjohtaja vuosien ajan. Olemme kuuleteilta vain vain sanahelinnä Israelin väkivallasta sitä, että Israel on rikkonut ja puhemies keskeyttää. Mutta kuitenkin EU luennoi moraalista. I'm sorry, I think you... Luulen, että tässä oli väärinkäsitys. Teillä oli vain minuutti puheaikaa. Castaldo, alelnök társam, a függetlenek... Seuraavaksi kollega Castaldo sitoutumattomista. Grazie. Kiitos puhemies. No, Mike Pompeo mm, todella eh, esitti lausuman, joka huomattavasti muutti Yhdysvaltojen reaktioita kun näitä siirtokuntia ei enää pidettäisikään laittomina. Tämän lisäksi nyt ei voida ehkä enää ajatella, että Yhdysvallat olisi luotettava välittäjä näissä neuvotteluissa, eikä tämä ollut myöskään hyvä kehitys, kun ajatellaan mahdollisuutta kahden maan ratkaisulle. Nyt Euroopan unionille mahdollistuisi tärkeä rooli näissä yhteyksissä. Ja selvää on, että tämä rauhanprosessi on monimutkainen asia, mutta äärimmäisen tarpeellinen. Ja nyt ollaan konfliktin eh, uudessa vaiheessa ja olisi erittäin tärkeää kiinnittää tähän asiaan huomiota on löydettävä ratkaisu eh, tähän konfliktiin, koska muutoin laajemmallakaan maantieteellisellä alueella tasapaino ja vakaus eivät voi toteutua. Olisi tärkeää, että aloitteellisuutta löytyisi täältä, jotta mahdollistettaisiin eh, sellainen lähestymistapa asian, joka mahdollistaa toiveet voidaan pitää johdonmukaisena myöskin Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä. Muutoin vielä vain heikkenevät mahdollisuudet meidän vaikuttaville to- toimillemme. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Mandel EPPstä. Thank you, president, dear. Kiitos puhemies, kollegat. On poliittinen aspekti, moraalinen aspekti, sitten on EU-rooli ja sitten EU-yleinen kanta. Moraalinen aspekti minusta on se, että tässä puhutaan ainoastaan, an, maapallon ainoastaan juutalaisvaltiosta ja puhumme juutalaisten entisestä kodista, joka on ollut juutalaisväestön koti vuosi tuhansien ajan, joten keitä me nyt eurooppalaisina olemme tuomitsemaan juutalaista, joka asettuu asumaan sinne. Sitten on poliittinen aspekti jos eristämme siirtokuntakysymyksen kaikesta muusta, niin tämä tarkoittaisi sitä, että loukattaisiin rauhanprosessia, eikä tuettaisi sitä, koska se on vain yksi osainen monesta aspekteista. EUn rooli rauhanprosessissa pitää olla tällaisen välittäjän, välittäjän rooli, sovittelijan rooli. Eli pitää olla voima, joka korostaa sitä, että turvallisuus on se asia, jota Israel tarvitsee ja turvallisuus on se asia, jota tarvitaan sen vuoksi on tärkeää, että Israel valvoo niitä aloita, joista uhkia siviileille tulee. Ja niin kauan kuin ei ole turvallisuutta näillä alueilla, on, on tärkeää, että tuo kontrolli säilyy ja rauhanprosessi tarvitsee EUta välittäjäksi. Ja EUn yleinen kantana sen pitää olla ennen kaikkea se, että se seisoo Israelissa tukee sitä. Israel on ainut demokratia, ainut oikeusvaltio Lähi-idässä. Rova Mogherini, kiitos teidän työstänne. Vaadi myös tämä EUn kanta tulee korostetuksi seuraajanne työssä. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Ensir SFD-ryhmästä. Mycket, fru talman två demokratiska stater israel och palestina som lever i fred säkerhet och trygghet. israel ja palestiina eh, olisi hyvä jos ne voisivat eh, elää rauhanomaisesti rinnakkain. tähän pyritään mutta on katsottava, miten kansainvälisen oikeuden vaatimat seikat tulevat huomioiduksi. Nykytilanne on erittäin huono. Ei ole hyvää, että Yhdysvallat toimii siten, että tilanne polarisoituu entisestään. Jos Yhdysvallat ei enää pidä Israelin siirtokuntia laittomina, niin tilanne hankaloituu. Olisi erittäin tärkeää, että saataisiin tähän ponnistelun lisää muitakin, eh, jotta tällä alueella mahdollistuisi näiden kahden valtion eh, rinnakkaiselo. Olisi hyvä, jos EU voisi tehdä enemmän, mitä tulee miehitettyihin alueisiin, siirtokuntiin ja toisaalta myöskin humanitaarisen tukeen. Infrastruktuurihankkeet ovat tärkeä asia eh, Valitettavasti Israelin eh, sotilaskoneisto tuhoaa niitä hankkeita, joita EUn tukivaroin on rakennettu. Miten voitaisiin pitää huoli siitä, että näin ei jatkossa olisi ja että eh, tähän tilanteeseen puututaan? Kiitoksia seuraavaksi edustaja Grossel Renew-ryhmästä. Spustavani, <clears throat> rešitev palestinskega vprašanja se po odločitvi predsednika Trumpa v prestolnici Jeruzalem in statusu izraelskih nastrelkih. Kiitos. Ratkaisu siirtyi kauemmaksi Trumpin päätöksen takia liittyen Jerusalemin asemaan. Humanitaarinen kriisi vain syvenee. Vaikuttaa nyt siltä, että osa kansainvälisestä yhteisöstä ei toivo kestävää ratkaisua ja että status quo sopii sille – Uskon, että EU sen täytyy vaatia kahden vaatin ratkaisua ja Israelilta, Israelin pitää lopettaa siirtokuntien rakentaminen. Ja kaikilta osapuolilta pitää nyt vaatia sitä, että se pallaa takaisin neuvottelupöytään ja etsii kestävää ratkaisua. Fakta on kuitenkin se, että tämä kysymys ei tule ratkaisuksi muualla kuin neuvottelupöydässä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Downing vihreistä. Colleagues. Kiitoksia kollegat. Nyt EU on aika osoittaa olevansa se todellinen neutraali rauhantuoja Israel-Palestina-kriisissä. Ja tässä täytyy jatkuvasti noudattaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Viime viikon tuomioistuimen päätös on äärimmäisen tärkeä. Laittomista siirtokunnista tulevat israelilaistuotteet täytyy nyt merkitä. Ja nyt täytyy ryhtyä konkreettisiin askeliin tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Tämä on ensimmäinen askel. Tulevaisuudessa EUn täytyy asettaa kielto kaikille ö, siirtokunnista tuleville tuotteille Euroopan unionin. Samanlaisiin toimiin on ryhdytty esimerkiksi Pohjois-Kyproksen ja Krimin alueen osalta, miksi ei siirtokuntien osalta. Nyt täytyy myös panna, päivittää ajantasalle siirtokunnissa toimivien yritysten tiedot. Nyt täytyy lähettää maailmalle selkeä viesti. Kaikki yritykset legitimoitoiden nämä siirtokunnat sillä kansainvälisen lain vastaisesti tulee aiheuttamaan seuraamuksia. Haluaisin pyytää korkea, kysyä konkreettisesti kysyä korkealta edustajalta, mihin konkreettisiin toimiin hän ja hänen seuraajansa ovat ryhtyneet, aikovat ryhtyä nyt lähi rauhan prosessin osalta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zahradil ECRstä. Kiitokset. Kun Euroopan parlamentissa ryhdytään keskustelemaan Israelista, niin varsin eh, harvoin käsittely on objektiivista ja tasapainoista. Me mietimme, mikä on tärkeää Euroopalle eh, ja mikä sitten tuo hyötyä ja etua Euroopan kansalaisille. Meidän tulisi kuitenkin tarkastella geopoliittista karttaa ja ymmärtää, että Israelin on erittäin tärkeä alueellisesti ja ehkä tärkeä myöskin EUta ajatellen juuri turvallisuuden kannalta. Meidän tulee voida hyväksyä se, että Israel on myöskin parlamentaarinen demokratia. Siellä perusoikeudet valitsevat. Se ei sijaitse Euroopan maantieteellisellä alueella, mutta on muuten pitkälti Euroopan tyyppinen, eli meidän tulisi osoittaa solidaarisuutta ja varsinkin kun nyt antisemitismia on monissa myöskin jäsenmaissa, niin meidän tulisi pyrkiä eh, sellaiseen lähestymistapaan, joka mahdollistaisi tasapainoisen suhteen ja mahdollisimman hyvät suhteet Israelin. Edustaja Urban Crespo, minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unioni ei voi olla Palestiinan apartheidissa rikostoverina. Sotilaalliset ja kaupalliset suhteet israelaisyritysten kanssa, jotka toimivat laittomalla tavalla siirtokunnissa. No, tämähän vain tekee EU: sta rikostoverin tässä apartheidissa, josta kärsivät palestiinalaiset. Tässä täytyy myös noudattaa ihmisoikeuslausekkeita yhtä lailla jätetään kuulematta näitä lukemattomia järjestöjä, jotka tuomitsevat palestinalaiskansaan kohdistuneet rikokset. Euroopan unioni on ainut, joka hyväksyy nyt näitä Israelin toimia. Tässä me yritämme osoittaa solidaarisuutta kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. Tässä täytyy todella ryhtyä nyt toimiin tunnustaa palestinalaiskansan asema, lopettaa miehitys, varmistaa, että Israel noudattaa ihmisoikeuksia ja yhtä lailla täytyy kieltää laittomista siirtokunnista tulevat ö, tuontitavarat. Me emme voi jatkuvasti vain katsoa sivuun. Mr. Nicolau Alavanos. One... Edustaja Nikolau Alavanos, puolitoista minuuttia Yhdysvallat ovat tunnustaneet laittomat siirtokunnat. Tässä legitimoidaan no, tuo miehittäminen ja Israelin maavaltaamiset sekä Jerusalemin tunnustettu pääkaupunki tämä on epäoikeudenmukaista palestinalaisia vastaan, jotka kärsivät tästä seuraukset. Ne ovat tuossa seuraukset. Euroopan unionilla on raskas vastuu sen pitää tässä suojella uhreja. Ja se kuitenkin asenteellaan kannustaa Israelia toimimaan näin Gazassa ja länsirannassa – Vastuu on Ranskassa. Jopa toimielimillä, jotka kehittävät yhteistyötä Israelin kanssa, erityisesti talousalalla ja puolustusalalla. Pyydämme, että val- valistinen valtio tunnustetaan pääkaupunkinaan Itä-Jerusalem. Itä-Jerusalem pyydämme vetämään pois kaikki joukot ja kaatamaan tuo muuri, jotta palestinaiset pakolaiset pala- voivat palata koteihinsa, jotta kaikki poliittiset vangit vapautetaan välittömästi. Ja 14 unionin, tai siis 14 parlamentin eu maata on tunnustanut Palestiinan tämän tätä pitää jatkaa. Minun valtioni teki näin muun muassa. Kiitos. Uh, for the following speakers. Seuraavien puhujien kohdalla voidaan esittää myös uh, sinisen kortin pyyntöjä. Seuraavaksi edustaja Asima Kupulu, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. Me emme ole sokeita, emme kuuroja, emmekä mykkiä. Olemme kuulleet kyllä, mikä on EUn kanta siirtokuntiin. E, kuulimme myöskin korkeudusten puheenvuoron täällä tänään ja olemme kuulleet vastaavia ennenkin. Tiedämme myös, mitä Donald Trump ja hänen ministerinsä Pompeo ovat sanoneet tästä asiasta emme ole myöskään sokeita. Olemme nähneet eh, vuosikymmenten ajan tällaisia verisiä terrori-iskuja, jotka ovat kohdistuneet eh, Israelin kansalaisiin itse eh, kiputsilla koin tämän ihan henkilökohtaisesti ja olen myöskin katsonut kyliin, Israelin kylin Kolanin kukkulan lähellä ja paikallista väestöä käytetään usein tällaisena ihmiskilpenä. Hisbollah äh, tällä tavalla äh, pyrkii sitten hyökkäämään israelilaisia vastaan. Kyllä huomaa, että Israelilla on todellisia turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja Euroopan unioni on ollut äh, vahva rauhan ja vakauden ääni alueella. Israel on yksi lähimmistä liittolaisistamme. Meillä on hyvin paljon yhteisiä intressejä ja arvoja. Ja nyt sitten on parannettava kahdenvälistä agendaa, jotta nämä suhteet saadaan ähm, vahvistettua. Vahvempi yhteistyö ei pelkästään edesauta rauhan säilymistä, vaan myöskin vahvistaa EUn roolia tasapainoisena rauhan välittäjänä kun ajatellaan nykyistä poliittista epävakautta alueella, niin parlamentin tulisi tehdä jotain. Mehän emme ole sokeita emmekä kuuroja, mutta kyllä joskus hiljaisuuskin on kullanarvoinen asia. I apologize, the list of, uh... Kiitos. No, pahoittelen, <laughs> että tosi hieman sotkin tätä, että tämä eh, oli vielä poliittisten ryhmien puheenvuoroja. Tässä nyt vaihtuu puhemies välillä. Edustaja Avram, minuutti. Mrs. Mogherini's balanced presentation. Mogherinilla oli tasapainoinen esitys, hieno juttu. Lisäksi haluaisin muistuttaa tätä kammaria ja ihmisiä, jotka seuraavat keskustelua, että Israel on ainut demokratia lähi ja ehkä meidän pitäisi laittaa energia siihen, että voitetaan kaikki alueen maat myös seuraamaan todellisen demokratian tietä. Uskon, Tämä moni asia olisi helpompi ratkaista lähi mukaan lukien rauha. Jos siirtokunta-aihe, minusta tämä pitäisi olla neuvottelukehystä Israelin ja Palestiinan viranomaisten välillä. Se, että sanktioidaan vain yhtä osapuolta, ei ole ikinä johtanut siihen, että voidaan edistää rauhaa. Israel on liittolainen ja ystävä ja tärkeä kauppakumppani lisäksi, mitä tulee turvallisuuteen, innovaatioon, maatalouteen, terrorismin torjuntaan tai jopa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Israelilla on paljon tarjottavaa Euroopalle, joten meidän ei pitäisi vieraanottaa ystäviä ottamalla heidät esiin joka kerta, nostamalla tikun nokkaan ilman, että mennään syömällä alueen taustoihin, joka on monimutkainen, joten vetön eu sen pitää pysyä reilu ja oikeudenmukainen välittäjä. Se on ainoa tapa, jolla voimme saavuttaa pitkän aikavälin rauha toivottavasti alueella. Kiitos. Our next speaker is... Seuraavaksi edustaja Horvuth. Yksi minuutti. Thank you. We debated... Kiitoksia. Keskustelimme tästä, keskustelemme tästä aiheesta vain pari päivää sen jälkeen, kun Israelin hallitus on liittynyt esimerkiksi Venezuelan hallituksen linjaan Human Rights Watchin toiminnan kieltämisestä. Tässä yhä enemmän haitataan rauhan mahdollisuuksia Yhdysvaltojen toiminnasta. Pompeon lausunto siitä, että siirtokunnat eivät ole itsessään kansainvälisen lainsäädännön vastauks, vastaisia on ensinnäkin väärin. Ja tässä todella heikennetään samalla kahden valtion ratkaisun mahdollisuutta. Jo parikymmentä vuotta nämä, jo vuosikymmeniä tämä ratkaisu on ollut ilmassa ja se on ainut varten otettava vaihtoehtoa. Tietysti meidän täytyy kunnioittaa Israelia valtiona, mutta tunnustaa myös palestinalaisten oikeudet. ja ainakin länsirannikolla kaikkien odotusten vastaisesti poliittiset johtajat palestinalaisalueella ovat edelleen aika maltillisia ja tämmöinen tilanne on parasta myös Israelin etujen ja rauhan kannalta. Meidän täytyy nyt lisätä painetta ja tukea tietä kohti rauhaa. One minute, please. Edustaja Majid, yksi minuutti. Assalamu. palestiinalaiset ovat sankarillisia, ovat kuitenkin säilyttäneet jo 70 vuotta oman olemassaolon oikeutensa. Totean teille, miljoonat ähm, eurooppalaiset ovat myöskin rautaesurupun alla kärsineet varsin paljon on murhattu, surmattu heitäkin. Ja nämä eurooppalaiset ja heidän liittolaisensa kyllä tietävät, minkälaista saattaa olla, kun joutuu tällaiseen tilanteeseen. Ja täällä parlamentissa toteaisin teille, että antakaa palestinalaisille se, mitä itsellenne toivoisitte. Ei tehän varmasti halua, että antamillanne aseilla murhataan omia lapsianne. Jos siirtokunnat ovat laittomia, niin myöskin tuotteet ovat laittomia tuottajat rikollisia. On tehtävä niin, että oikeus toteutuu myös käytännössä. Nelson Mandela totesi, että rauha me ja vapautemme ei ole täysimääräinen, jos sitä ei saada myös palestiinalaisille. Minutes. Yksi minuutti edustaja Mihail. Puhemies Rova Mogherini. Ilmeisesti olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että Pompeon ja Trumpin siirtokuntapolitiikan legitimointi on kansallisen oikeuden vastausta konfliktispiraali rakettiiskujen kanssa on menossa seuraavaksi Luxemburgin ulkoministeri Asedon on sanonut että Palestinan saattaa itä, Palestinan saa, pääkaupunki saa mutta tämä on saman tien, mutta vain yksi osa tätä politiikkaa. Emme tule puolustamaan Osloa, jos rauhanprosessi epäonnistuu jatkuvasti Israelin ja Palestiinan välillä. Esimerkiksi kun halutaan saada kokonaisvaltainen paketti Syyrian. Kuinka uskottavaa politiikkamme on lähidässä, jos toisaalta EU solmii politiikkaa Turkin ja Libyan kanssa. Uskottavia olemme, jos jäsenvaltiot vievät aseita muualle ja kouluttavat turvallisuusjoukkoja. Tarvitsemme kansainvälinen rauha, rauhankonferenssin, jotta löydetään rehellisiä vastauksia. One minute, Mr. Edustaja Mikser, yksi minuutti. High representative dear Federica, Let me thank you for... Arvoisa korkea edustaja, haluaisin kiittää teitä loistavasta yhteistyöstä viimeisten viiden vuoden aikana ja henkilökohtaisesta sitoumuksesta löytää oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu Palestinan ja Israelin välisen lähes loputtoman konfliktin. Myös olette horjumatta halunneet pitää kiinni Euroopan unionin lähestymistavasta tähän asiaan. Kahden valtion ratkaisu on ainut oikeudenmukainen tapa ratkaista tämä konflikti ja se on ainut järkevä ratkaisu jolla voidaan puuttua Israelin todellisiin ja legitiimeihin turvallisuushuoliin ja antaa myös palestinalaisille oikeuksia. EUn tuki eh, neuvotellulle kahden valtion ratkaisulle on ollut selkeä ja johdonmukainen ja sen täytyy olla edelleen tällainen miehitetyt alueet ovat este rauhanprosessille. Tämän vuoksi meillä täytyisi olla selkeä kanta tähän asiaan. Sama pätee äskettäiseen Yhdysvaltojen lausuntoon ja siirtokuntiin, niiden laillisuuteen. Minun mielestäni yhdenpuoliset toimet eivät ole kansainvälisen lainsäädännön mukaisia, eivätkä turvallisuusetujen mukaisia. Kiitos. Kiitoksia, Valsa Dias. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kansainvälisen lainsäädännön täytäntöpano on kaikkien valtioiden velvollisuus ja ei Israel. voi tästä olla mikään poikkeus eikä saa olla. Rova Mukerin, minä olen huolissani siitä, millä tavalla halutaan käyttää näitä konfliktin osapuolia. Antisemitismin noustessa nousu on yksi tärkeimmistä ongelmista Euroopan unionissa. Viime vuonna ihmisoikeusvirasto sanoi, että hyvin monet ihmiset olivat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi juutalaisen uskonsa takia. Loukkaukset ja hyökkäykset ovat aina vain ensimmäisiä askelia, niin kuin olemme nähneet historian kuluessa, kun me annamme mahdollisuuden antisemitismille muuttua normaaliksi jokapäiväiseksi asiaksi. Me annamme tilaa tälle toiminnalle kaduillamme. 70 vuoden jälkeenkään juutalaiset eivät tunne oloaan turvalliseksi omassa maassaan. Tämä vaatii meiltä myös vastuuta ja aktiivista osallistumista. Kiitos. Mr. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kissil Jurek, yksi minuutti. Kirja Prödre, kirja Mangarini. Kiitokset. Yhdysvallat pyrkii todellakin laillistamaan näitä Israelin toimia. Siirtokunnathan provosoivat ilman muuta olemassa olollaan palestiinalaisia. Ja sama mm, pätee myöskin Jerusalemin suurlähetystön. Toisaalta tällaiset ihmisoikeusloukkaukset Palestiinaa vastaan jatkuvat koko ajan ja on erittäin tärkeää, että EU ei vain passiivisena seuraa näitä tapahtumia, vaan pyrkii tekemään jotain, jolla saataisiin Israelin lopettamaan siirtokuntapolitiikkansa ja mahdollistamaan kahden valtion ratkaisu. Kyproksen edustajana toivoisin, että tämän tyyppinen menettely jatkuisi, koska me emme voi hyväksyä siirtokunta-asiaa. Edustaja Santos, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Kiitämme teidän toimianne näistä, kun olette osallistuneet tähän viimeiseen keskusteluun tästä aiheesta ja niistä vakuuttavista sanoista, joita olette esittäneet äskettäin li- julkaistuun lausuntoon. Kahden valtion ratkaisu on ainut tapa, jolla voidaan yhtäältä taata palestinalaisten oikeus vapauteen, e, itsehallintaan ja ihmisoikeuksiin ja toisaalta myös israelilaisten oikeus rauhaan ja turvallisuuteen. Jos e, hyväksytään kantojen yhdysvaltalaisten tapaan, jotka johtavat näiden kahden tavoitteen väliseen ristiriitaan ja Jerusalemin hyväksymiseen Israelin pääkaupunkiksi, niin tämä menee kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan ja tämä heikentää mahdollisuuksia ratkaista konfliktia ja mahdollisuuksia saada mitään kestävää rauhaa Lähi-Itään. Euroopan unionilta tarvitaan nyt sanojen sijaan toimia. Täytyy löytää tarvittavia kompromisseja ja panna täytäntöön Oslon sopimuksen sitoumuksia ja täytyy seurata vuoden 2016 päätöksiä YK turvallisuusneuvostosta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Wilmsen. Yksi minuutti. Israelilaiset siirtokunnat eh, eivät ole pelkästään kansan oikeuden loukkaus, eh, vaan ne ovat tiedostettu yritys eh, sabotoida kahden valtion ratkaisua sitä emme saa hyväksyä, että Trump ja Netanyahu aina uudestaan loukkaavat palestinalaisten ihmisoikeuksia. EU pitää suojella kansainvälistä lainsäädäntöä, meidän pitää asettaa tuontikielto näille tuotteille, jotka tulevat laittomista israelista siirtokunnista ja myös tunnustaa Palestiinan valtio ja Tarvitsemme myös rauhanomaista Palestiinaa Kiitos. Mr. Sanchez. Kiitoksia Sanchez Amor. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, kiitokset Rova Mogherini näinä vuosina tekemästäne työstä. Kansa, amerikkalaisen kansainvälisen politiikan ö, osalta olemme jo kyllä todella varjoissa maisemissa, mutta meidän täytyy nyt tuomita tällainen politiikka, jossa miehitetystä alueesta yhtäkkiä tehdään äh, laillistettua toimintaa. Tämä menee täysin Helsingissä päätetyn äh, päätettyjen asioiden vastaiseksi. Me voimme tässä tapauksessa ajatella, äh, että voidaanko ajatella, että Krimi on yhtäkkiä oikeutetusti valloitettu, miehitetty ja, tai entäs Pohjois-Kypros? Onko Turkki nyt sitten yhtäkkiä kaikkien näiden vuosien jälkeen laillinen hallitsija noille alueille? Meidän täytyy soveltaa samoja ajatuksia myös Palestiinaan, koska ei voida tehdä konfliktin vakautumisesta ikään kuin omistusoikeutta alueisiin. Tällä tavalla me vain loukkaamme siviil, tällaisia hyviä suhteita kansainvälisessä lainsäädännössä.Ino, one minute. Edustaja Majorino, yksi minuutti. Presidente, grazie. Kiitos puhemies, kiitos Mogherini tehdystä työstä. Olemme huolissamme siitä, mitä nyt tapahtuu Israelin ja Palestiinan välillä. Koko kansainvälinen yhteisö tulisi saada toimimaan. Meidän tulisi pyrkiä saamaan aikaan sellainen kehitys, joka mahdollistaa kahden valtion ratkaisun. Se on velvollisuutemme. On löydettävä ratkaisu, joka pohjautuu vastavuoroiseen kunnioituksen ja perusoikeuksien tunnustamiseen. Israelin tulee voida eh, elää turvassa ja rauhassa, eh, rajat tunnustettava. Ja sama pätee myöskin sitten Palestiinan. Senkin rajat tulee tunnustaa ja sitten saada aikaan siitä riippumaton valtio. Tämän lisäksi meidän on ymmärrettävä mitkä toimet menevät tätä kehitystä vastaan. Esimerkiksi Netanjaun toimet ovat aiheuttaneet häiriöitä vakalle kehitykselle, eivätkä ole perusteltuja, eivätkä myöskään kansainvälisen oikeuden mukaisia. Mrs. Fajon, one minute. Edustaja Fajon, yksi minuutti. Federica, tvoj mandat se izteka hvala Arvoisa Federica, mandaattisi tulee päätöksen. Kiitos loistavasta työstä. Keskustelu Israelin ja Palestiinan tilanteesta valitettavasti on taas tässä käsittelyssä yli 39 uhria on nyt vaatineet hyökkäykset Gaasaan. Tilanne hankaloituu. Tarvitaan kuitenkin vuoropuhelua ja rauhaprosessia, mutta molemmat ovat tällä hetkellä jäissä. Ne on myrkytetty ja jumissa sen takia, kun Yhdysvallat on toiminut tässä yksipuolisesti ja Trump presidenttinä. Ja tässähän on muuttunut myös kanta länsirannan siirtokunti, mutta tämä siirto voidaan myös ymmärtää eu tuomioistuimen päätöksen ratka- reaktiona, kun nyt sitten pitää merkitä selvästi, että tuotteet tulevat laitumisen siirtokunnista. Juutalaiset siirtokunnat ovat ri- sotarikos. Onko mahdollista, että EU edes käy kauppaa aina kanssa? Tuotteet, jotka valmistetaan siellä, ovat kansallisen oikeuden mukaan laittomia, kenellä niillä ole sijaa Euroopassa. Komission pitää toimia nopeasti, jotta tämä tuomioistuimen päätös pannaan täytäntöön, sillä Israelilla on myös ollut lisätoimista, minkä myötä rauhanvälinen ratkaisu heikenee entisestä ja seuraavat katosvaaliset. Punt. Edustaja Jussali. Israeliani että territorio okkupat palestinian, umma illegaali, tahti il Kiitoksia hyvä puhemies ja arvoisia komission puh- edustaja. Euroopan unionin kanta Israelin siirtokuntipolitiikka on ollut erittäin selkeä ja toivottavasti se ei tästä muutu. Trumpin hallinto on halunnut heikentää kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämä on selkeä uhka turvallisuudelle ja rauhalle tuolla alueella sen sijaan, että yhdistettäisiin voimat rauhanomaisen valtioratkaisun löytämiseksi, uusi tilanne johtaa yhä vahvemmin väkivaltaan ja epävakauteen ja heikentää myös kahden valtion ratkaisun mahdollisuutta. Tässä ei ole mitään tekosyytä tällä tavalla heikentää kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämän vuoksi meidän täytyy saattaa lop- laittaa piste kaikille siirtokuntatoimille Israelin osalta ja kieltää israelilaistuotteiden tuonti noilta alueilta Euroopan unioniin. Muuten me vain heitämme öljyä tuleen konfliktin osalta. Ja väkivallan täytyy tässä nyt lopua. Israelin täytyy tuntea myös olonsa turvalliseksi, samoin kuin palestinalaisten. Kiitos. Now follow with catch the Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Kelahan. Uh, at the outset, I just want... Totesin jossain vaiheessa, että Israelin olemassaolon oikeutus on aina olemassa. Kävin sitten länsirannalla ja itse näin, mitä miehittäjät tekevät. Ei mahdollista Palestiinan valtion olemassaoloa. Jos nyt ajatellaan, että edelleenkin Israel voi valloittaa näitä maita, se tekee kahden valtion ratkaisumallin ihan mahdottomaksi. Palestiinan valtio hajoaa silmiemme edessä pikkuhiljaa. Ja USA lähettiläs ei häntä voida pitää välittäjänä. Meidän on ymmärrettävä, että Euroopan roolin tulisi olla neuvottelijana ja välittäjänä suurempi ja merkittävämpi. Ja sen pitäisi pitää huoli siitä, että kahden valtion ratkaisu todellakin on tässä avainasemassa. Irlannin parlamentissa ähm, kävimme läpi näitä kysymyksiä ja tuolloin katsottiin, että EU kyllä puuttuisi asioihin, eikä pelkästään mitä tulee länsirannan tilanteeseen, vaan ihan maailmanlaajuisesti. Kiitos. Edustaja Wyczynski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos paljon, puhemies, komission jäsen. 14.82, kun juutalaiset karkotettiin ensimmäistä ja paljon, kun heidät poltettiin rovioilla, he löysivät paikkansa Puolassa – koska jidishin kielellä sana puolla Jyken poliin tarkoittaa, että voit jäädä tänne, voit jäädä lepäämään tänne. Ja nyt sitten taas vuosien jälkeen heidät on karkotettu. Ja sitten tuli 1948, kun Israelin valtio perustettiin. Olin yliopistossa, muistin, että oli Israelin ystävä, joka selitti minulle, että palestiinalaiset, niillä on yksinomainen oikeus tuohon alueeseen, koska Abraham Min suosikki, Abhamin suosikki poikansa. Ja tämä konflikti on perua raamatusta ja on elevalidi nykyään, kun kuulen sanoja kuten apartheid, kun kuulen esimerkiksi, että Israel on syyllistynyt rikoksiin näin. Israelin kansan kärsimykset, joten muistakaa, miten heitä on kohdeltu paljastunut terroristen toimesta. Mielestäni Eurooppa pitää tarkastella tilannetta terveen silmin. Kiitos. Wallace. Kiitoksia edustaja Wallis. I cannot see him in the chamber. Hän ei ole täällä salissa. Edustaja Chtala. Thank you. Israel is embedded. Israel on hyvin epävakalla alueella, lähidän alueella – Lähi-Itä siksi, että Tel Avivin ei todellakaan ole kuin muutaman tunnin lentomatka. Kun Israelista puhumme, eh, on ymmärrettävä, että niin sanotut vihollismaat ympäröivät sitä, jotka haluaisivat, että se häviäisi kartalta. Ja siksi turvajärjestelyt ovat siellä huippuunsa viedyt. Turvallisuus on erittäin tärkeää ja tämä siksi, että ihan päivittäin Israelin tulee puolustaa omaa maataan. Se on ainoa demokraattinen valtio kyseisellä alueella ja ansaitsee näin täyden EUn tuen. Se on kumppanimme ja myöskin turvatakuumme EUta ajatellen on erittäin tärkeää, että pidämme tämän mielessä myöskin jatkossa, kun Israelin ja Palestinan tilannetta tarkastellaan. Toivottavasti EUsta saadaan hyvä ja luotettava välittäjä. Edustaja Ward. US Secretary of State. Yhdysvaltojen valtiosihteerin ulkoministerin ilmi, ilmoitus siitä, että Yhdysvallat ei enää pidä näitä siirtokuntia ja mietettyjä alueita laittomina on todella tyrmäävä tässä on tehty kaikki, jotta saataisiin aikaiseksi epävakautta ja etänyttäisiin kahden valtion ratkaisusta, kun Yhdysvallat on esimerkiksi tunnustanut Kolanin kukkuloiden valtaoikeudet Israelille ja kieltänyt UNRWAn toiminnan. Unioni nopeasti tässä sanoi, että kaikki siirtokuntatoimet ovat laittomia ja ne vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta ja kestävältä rauhalta ja että siirtokunnista pitäisi, siirtokuntatoiminta pitäisi lopettaa. Ja palestinalaiset ovat myös tuominneet tämän nopeasti ja sanoneet, että se on uhka koko maailman järjestykselle. Meidän täytyy edelleen olla yhtenäisiä kannaltamme ajatellen näitä siirtokuntia. Ne ovat kansainvälisen lainsäädännön vasta- vastaisia, ne ovat este rauhalle ja ne heikentävät mahdollisuuksia saada kahden valtion ratkaisua. Meidän täytyy vaatia Israelia keskeyttämään siirtokuntien laajentaminen. Kiitoksia, edustaja Wallis. Kiitos paljon, puhemies. Rova Mogherini olette kritisoineet Israelin laittamia siirtokuntia joskus ihan oikeinkin, mutta ei on kieltäytynyt ryhtymästä ratkaisun toimia Israelia vastaan. Emme kontrolloi Yhdysvaltain toimintaa. Totta puhuakseni Israel, äh, Israel suorittaa apartheidia kotonaan ja kansanmurhaa Palestiinassa – Sanoitte, että aina on toivo kahden ratkaisusta. Kahden ratkaisu on kuollut. Sitä ei voida enää pelastaa. Tarvitaan yhden valtion ratkaisun nyt, jossa palestiinalaiset ja israelaiset molemmat saavat oikeuden täysimääräisen demokraattisiin ihmisoikeuksiin. Ja palestinalaiset pakolaiset voisivat myös palata takaisin kotimaahansa – Mikään muu ei tule enää toimimaan. Ja se, mitä Yhdysvallat tekee Israelin kanssa, no, he voivat tehdä sitä vain siksi, että EU ja Eurooppa sietävät sitä. Kiitos. Mr. Chuhdaru. Edustaja Chuhdaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, această situație... Kiitos, puhemies. Nyt tämä ikävä tilanne on jatkunut liian pitkään. Ja tämän hetkistä tilannetta ei voida pitää hyväksyttävänä. Poliittista peliä on pelattu, mutta toisaalta ihmiset ovat menettäneet henkiä ja paljon on kärsimystä ollut ja siksi olisi tärkeää, että päästäisiin neuvotteluihin, jotta löydettäisiin ongelmaan ratkaisu. Aikaa on kulunut liikaa. Toivon, että uusi Euroopan komissio voi löytää terveen ratkaisun, jotta tällaiset negatiiviset tilanteet eivät enää jatku. Toivottavasti tilanne ratkeaa ja EUlla on tässä tärkeä rooli. Tässä oli viimeinen puhuja menettelyssä puhujalistaa ja seuraavaksi puheenvuoro komissiovarapuheenjohtajalle Euroopan unionin korkealle edustajalle. Rova Mogherinille, olkaa hyvä. I am sure that, uh... Kiitos paljon. Olen varma, että seuraava komissio ja korkea edustaja kirjaavat tarkkaan tämän keskustelun, mutta löytävät myös tavan säilyttää EUn yhtenäisyyden, jäsenvaltioiden yhtenäisyyden, ja uskon, että he pystyvät säilyttämään myös vahvan kantamme – kun puolustetaan kansainvälistä oikeutta ja myös pitää yllä suhteita muihin ympäri maailmaa alkaen YKsta, mutta myös katson arabimaailmaa päin, eikä vain siihen. He tuntevat tilanteen kentällä erittäin hyvin ja pitää yrittää indikoida viisaasti ja realistisesti, miten tästä eteenpäin. Ja olen varma, että he myös näkevät, minkälaisia muita aloitteita voidaan käynnistää, jotta voidaan auttaa siinä, että tilanne siirtyy eteenpäin. Pitää välttää se, että pahin käy on aikoja, jolloin edistyminen on mahdollista ja on muita tilanteita, jotka tietyn ajan kohtana vaativat sitä, että me viisaat ja järkevät toimijat yritämme välttää sen, että pahin käy totteen ja ettei sitä voida perua. Millaisena on vaikutelma, olen puhunut tästä useasti monien alueiden toimijoiden kanssa, että nämä ajat, joita elämme, vaativat sitä, että me toimimme tuossa roolissa tänä hetkenä. Pitää yrittää välttää se, että asiat menevät niin pitkälle, että positiiviset näkymät, konfliktin ratkaisu, niin pitää pysyä vielä mahdollisena tulosuudessa. Haluaisin vain kommentoida yhtä asiaa, jonka kuulin keskustelun aikana, joka on vaikuttanut tehnyt suuren vaikutuksen minun, koska siirtokunta-asia on esillä, on työ, jota olemme tehneet jatkamme varmasti EU-toimieliminä Israelin Palestiinan konfliktin suhteen ja palestinaisen konfliktin suhteen, koska tässä on kaksi konfliktia yhdessä. Mutta lisäksi on tuo rooli, joka EUlla on siinä, kun se puolustaa kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä. Ja joku salissa sanoi, ja siteeran, siirtokunnat ovat kyllä kiistanlaisia, mutta eivät laittomia. Minusta tuntuu siltä, että menemme nyt sellaiseen suuntaan, ja toivon, että toimielimet mukaan lukien parlamentti eivät mene tuohon suuntaan, jossa kansainvälinen oikeus olisi kyseenalaistettu. Se on hyvin vaarallinen suunta ja paikka, joten toivon, että vaikka meillä on eri mielipiteitä, niin te onnistutte tässä pitää olla yhteydessä neuvoston ja komission toki myös ja auttaa siinä, että tilanne viedään pois umpikujasta pitää panna täytäntöön kansainvälistä oikeutta siirtokuntakysymyksessä, mutta pitää myös muistaa parlamentin jäseninä, että kansan oikeus ei liity siihen, että sitä vain keskustellaan, vaan sitä kunnioittaa. Ja kun keskustellaan siitä, että josko oikeus on hy- hy- oikein tai väärin, niin silloin ollaan jo vääränlaisessa suunnassa. Kiitos. Thank you, Mrs. Mogherini. Kiitoksia, Rova Mogherini. Keskustelu on päättynyt. The next item on the agenda is statement by the... Seuraavaksi meillä on esityslistalla komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasian ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, jonka aiheena on yleinen tilanne lähi alueella mukaan lukien kriisi Iranissa, Irakissa ja Libanonissa. Ja haluaisin muistuttaa teille, että on mahdollista esittää sinisen kortin kysymyksiä standardirekisteröinnin ja automaattisen järjestelmän kautta, samoin kuin pyytää puheenvuoroa tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Mutta sinisen kortin kysymyksiä voidaan esittää vasta poliittisten puolueryhmien puhekierroksen jälkeen. Keskustelun avaa komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean korkea edustaja Rova Mogherini, olkaa hyvä. The streets of... Bagdadin, Beirutin ja muiden kaupunkien kadut, niillä on ollut paljon mielenosoituksia ja ne jatkuvat. Ja vaikuttaa siltä, että yhteisiä syitäkin on. Ensinnäkin tietyt poliittiset aloitteet, ja nyt sitten mielenostukset ovat laajentuneet eh, ja keskittyvät myös korruptioon ja toivovat parempaa eh, hallinnointitapaa. Ja näihin protesteihin liittyy myös yhteisiä eh, vihollisia olemme joutuneet kärsimään rajoituksia, mitä tulee mielenosoitukseen, ja myöskin on rajoitettu mielipiteen vapautta ja on kohdistettu mielenosoittajien väkivaltaa. Ja tärkeää olisi kuitenkin, että aina maan itsemääräämisoikeutta kunnioitettaisiin. Ja tässä sitten mainitsen muutaman erityistapauksen. Ensinnäkin Irak. Sen haasteet ovat ihan omanlaisensa. Maa on nyt päässyt ulos pitkästä konfliktista, se tarvitsee jälleenrakentamista ja myöskin ihmisten toiveet paremmasta elämästä tulee huomioida. Ja nämä odotukset on täytettävä, jos halutaan, että pitkällä aikavälillä maa vakautuu. Viimeisen kerran kun kävin, heinäkuussa paikalla huomasin, kuinka kaukana maa on vielä tästä kaikesta ja kuinka tavallaan herkkä tämä prosessi on. Se kävi hyvin ilmi. Protestien alussa toivoimme vuoropuhelua ja sitä, että huomioitaisiin mielenosoittajien toimeet. Ja tämä on erittäin tärkeä asia tänä päivänä myöskin. Ja Myöskin on tärkeää, että Irak voi olla poliittisissa yhteyksissä kaikkiin naapureihinsa päin ja että se saa äänensä kuuluviin, koska se on alueellisesti tärkeä toimija. Me olemme valmiit auttamaan maata rauhan rakentamisessa ja sitä kansalaiset meiltä myös toivovat. Eli olemme eh, tukena, jotta Irakista tulisi osallistavampi ja eh, parempi demokratia. Ja sitten olla myöskin oltu taloudellisiin tilanteisiin kyllästyneitä. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, että väkivaltaa käytetään silloin, kun ihmiset rauhanomaisesti osoittavat mieltään. Olisi tärkeää, että tutkinta olisi riippumatonta. Tämän lisäksi viranomaisten tulisi mahdollistaa se, että pääsy tietoon ja internettiin on vapaa Tämä tuntuu ehkä selkeältä ja itsestään selvältä, mutta haluan kuitenkin todeta, että tämän seikan ei tulisi millään tavalla liittyä tähän eh, ydinsopimuksen